artiklan 163 mukaiset minuutin puheenvuorot ja nyt siirrymme sitten esityslistan mukaisesti äänestysselityksiin. Salutiamo la commissaria per essere stata con noi fino a notte. Haluaisin kiittää jäseniä, jotka ovat täällä yötämäten kanssamme vielä. Ensinnäkin eh, tämä Euroopan oikeusasiamiestä koska erityismietintö. Täällä on kolme henkilö pyytänyt puheenvuoron, mutta ainoastaan Poltsek on paikalla. Olkaa hyvä. Vegoli Poltsek. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěl říct, že k této zprávě jsem ji podpořil. Kiitoksia. Minä tuin tätä mietintöä, koska loppupäätelmät ovat aivan oikeat. Mutta haluaisin kommentoida erästä äänestystä, joka koski alaikäisten erityissuojaa ja LGBT-henkilöiden suojaa. En tukenut sitä, mutta se ei johtunut siitä, ettenkö ajattelisi, etteivätkö nämä ryhmät ansaitsisi tukea ja suojaa, vaan siksi, että yritän soveltaa sellaista näkökulmaa, että jos henkilö ilmoittaa olemansa LGBT, niin sitten – pitäisi palauttaa maahan, jossa kohtelu on epäasiallista. Minun mielestäni me, voi, me voimme osoittaa niin, että jos joku vain sanoo olevansa LGBT-ryhmän kuuluva, niin eihän meillä ole mitään todisteita. No tästä syystä en äänestänyt tätä puol- tämän puolesta. Karima Delli sulla mobiili. Sitten Karima Dellin mietintö kestävä kaupunkiliikkuvuus edelleen edustaja Polčak. Pouze já eh, chci říci, že tuto zprávu jsem nemohl podpořit. Haluaisin vain todeta sen verran, että minä en voinut äänestää tämän tekstin puolesta. L'ascoltiamo, eh? Niin, kuuntelemme teitä kyllä. Noi l'ascoltiamo. Kuuntelemme teitä. Ano, já, já hovořím také. Uh, I, I will speak now. Uh... Niin, minä jatkan. Hyvä. Siis minä en voinut äänestää tämän mietinnön puolesta useammastakin syystä. Yksi syy on se, että kyse on näistä vaihtoehtoisista kuljetusmuodoista. Jossain vaiheessa, jossain suhteessa tämä menee liian pitkälle Eli tämä ei välttämättä ole subsidiariteettiperiaatteen mukainen lähestymistapa. Tässä mennään liian pitkälle. Ehkä olisi paikallaan, että näitä asioita käsiteltäisiin kansallisella tasolla. En vastusta kaupungissa tapahtuvaa pyöräilyä, mutta mielestäni tällaisia asioita ei tarvitse tämän tyyppisissä teksteissä käsitellä, vaan kansallisella tasolla asiat on hoidettava. Kiitoksia. Honorevole Polchak. Kiitoksia edustaja Polchak. Olen saanut useita suullisia äänestysselityspyyntöjä. Nämä loput voidaan esittää kirjallisesti. Tässä olivat nämä tämän päivän